äänestyksiin. Meillä on kolme päätöslauselmaesitystä liittyen Nicaraguan. Veronique Kaiser saa puheenvuoron. Haluaisin muistuttaa, että ryhmäni ei halua äh, osallistua äänestykseen aikaisemmin mainitsemista suista, eli me emme äänestä tyhjää, mutta emme myöskään osallistu äänestykseen. Děkuji, Madame Korhola.

Jotkut saivat puheenvuoron kaksi kertaa, mutta eivät samasta asiasta. Enkä nyt sulkenut kenenkään mikrofonia, mutta ensi kerralla teen kyllä niin. Eli kiitoksia. Sitten Rome Veruela. Go ahead. Ça va? Oui, en fait, c'est pour assister euh, aussi. Niin, meidän ryhmämme on täällä, mutta samasta syystä kuin sosiaalidemokraatit, me olemme päättäneet olla osallistumatta äänestykseen, koska meilläkin on erilainen kanta mutta keskustelu ja äänestys nyt kuitenkin sitten on käyty. Pani Figueiredo. Sitten Figueiredo. Presidente, eh, a nossa intervenção vai exatamente no mesmo sentido. Eh, Haluaisin sanoa suunnilleen saman asian syistä, jotka selitettiin, kun puhuin aiemmin. Emme ota osaa tähän keskusteluun anteeksi tähän äänestykseen. Osallistumme keskusteluun, mutta emme osallistu äänestykseen. Ja tämä on jo selitettykin miksi. Dobře, děkuji. Já myslím, že můžeme... No niin, kiitoksia. Nyt varmaan voimme sitten ryhtyä äänestämään, eli äänestämme yhteisestä päätöslausumaesityksestä kolmelta poliittiselta ryhmältä, EPPltä, ALDelta ja EKRltä. Eli Nicaragua äänestys äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen kohta. Neljä päätösasemaesitystä koskien Laosin ja Vietnamin tilannetta. Ja haluaisin vielä todeta, että kohdassa kuusi on pieni tekninen virhe. Sanat disciplinary ja criminal poistetaan. Sitten Laosiin ja Vietnamiin liittyvä päätösasmaesitys on yhteinen päätösasmaesitys viideltä poliittiselta ryhmältä. Meillä on erillisäänestys. eli kohta kuusi. Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslausumaesitys äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten viimeisenä viisi Kiinaa koskevaa päätöslausumaesitystä. Kuolemarangaistus ja vähemmistön oikeudet, niin Posselta. President, entschuldigen Sie, aber da ist... Puhemies, pahoittamatta on virkotus kolme saksan kieliversiossa ja pyydän, että tässä ja muissakin kieliversiossa tuodaan se, laitetaan se kuntoon että tuomitaan molempien tiibetiläisten teloitus ja, mu, mu, ja muiden uikuurien, sehän ei, nämähän uikuurit eivät ole lisäuikuureja eikä toisinpäin. Pyydän tämän korjaamaan kaikissa kieliversioissa. Kiitoksia, tämä tullaan korjaamaan. No niin, eli sitten äänestämme sosiaalidemokraattien päätöslauselmasta äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme kolmen poliittisen ryhmän yhteisestä päätösasmaisetyksestä EPP, ALDE ja Vihreät. Äänet puolesta. Ja tämän nimenhuutoäänestys. Äh, hetkinen. Ei kun ensiksi kohta yhdeksän äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä ilmeisesti täytyy nyt tarkistaa sähköisesti. Eli otettakaa korttinen laitteeseen ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja sitten tulos. Hyväksytty. Ja sitten koko päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. tämän istunnon pöytäkirja otetaan seuraavan istuntojakson alkuun. Mikäli ei ole varauksia, niin voimme sitten toimittaa sen kaikkiin tekstissä mainittuihin instituutioihin ja elimiin. Istunto päättyy. Kiitoksia ja